saatiin päätökseen. Minulla on kuitenkin kaksi ilmoitusta. Kukaan ei ole vahvist- vastustanut jurivaliokunnan pyyntöä, joka esitettiin eilen, joka liittyy artiklaan 105 kohdan 6 soveltamiseen. Eli tämä asia on hyväksytty ja tämä asia julkaistaan myös